Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to apologize. Hyvät naiset ja herrat, pahoittelen teiltä kaikilta ja ennen kaikkea komission jäseneltä sitä, että olemme näin myöhässä. Meillä oli lehdistötilaisuus ja sen jälkeen Vienkovskalta kysyttiin useita asioita ja sen jälkeen vielä Minultakin uudeltiin asioita, joten nämä seitsemän minuuttia vietin lehdistön edustajien kanssa. Puhuimme uudelleen teollistamisesta. Se on tärkeää myös Euroopan parlamentin ja valiokunnan kannalta. Minä pahoittelen arvon rouva ja pahoittelen myös teiltä, hyvät kollegat. me kokouksemme. Meillä on esityslista. Ja mikäli haluatte muuttaa jotain, niin ilmoittakaa siitä nyt kättä nostamalla. Käsi ei näy. Me vastustamme siis muutoksia. Minulla ei myöskään ole puheenjohtajan ilmoituksia. Hieno uutinen kaikille. Voimme siirtyä suoraan kohtaan kolme Euroopan teollisuusstrategian laatiminen ja täytäntöönpanon keskustelu sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksestä vastaavan komission jäsenen Elsbietta Bienkouskan kanssa. Minä ja jotkut teistä 15 valiokunnan kollegaa tapasivat Bienkouskan viime viikolla. Puhuimme tärkeästä aiheesta, puolustusteollisuudesta kaiken kaikkiaan mm, noin 19 IMCO CD ja ITRE valiokunnan edustajaa. Kaksi kolmasosaa, kolme neljäsosaa oli ITRE-teollisuuden edustajia. Me olemme siis luonnollisesti varsin kiinnostuneita teollisuuteen liittyvistä asioista. Kiitoksia komission jäsen Bienkowskalle läsnäolostaan tänään. Me Tiedämme, että hän on lähettänyt kirjeen teollisuudesta vastaaville ministereillemme. Saimme tämän luettavaksemme niin ikään. Tärkeää on se, että me haluamme auttaa meidän teollisuuden tilannetta. Ja lisäksi televiestintä sisämarkkina-alue kolmikantaneuvotelut halutaan saattaa päätökseen toivottavasti ensi maanantaina. Pilar de Castillo Vera on pääneuvottelijana ja minä vastaan Itren puolesta koko kolmikantaneuvotteluista ja sen onnistumisesta. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle, jotta hän voi pitää alustuspuheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chamber, honorable members. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Mielestäni nyt on paikallaan tavata teidät kertoakseni teille tästä ministereilleni lähettämästäni kirjelmästä siitä, mikä on uusi lähestymistapamme teollisuuden kilpailukykyyn liittyen. Ja nyt teillä on myöskin mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Me olemme tietenkin nyt vasta ihan alkumetreillä keskusteltaessa teollisuuden kilpailukyvystä, mutta tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan ja siksipä halusinkin heti olla kertomassa teille näistä uutisista. Varmaankin olisi paikallaan myöskin kertoa hiukan enemmän tietoa siitä, miksi tarvitsemme uutta teollisuuden kilpailukykyä, mitä tämä lähestymis tarkoittaa käytännössä ja miten me tähän me yritämme päästä. On tietenkin selvää, että teollisuus on komission toiminnassa ytimessä, koska se tarjoaa 35 miljoonaa työpaikkaa, sen osuus viennistä on yli 50 prosenttia ja 80 prosenttia tutkimus- ja kehitysrahoituksesta tulee teollisuuden puolelta ja tietenkin silloin keskeinen merkitys koko talouden tuottavuutta silmällä pitää. Mutta kyse ei saa olla vain ainoastaan jostain perinnöstä, vaan sen teollisuuden on oltava tulevaisuutemme ja siksi tarvitsemme kilpailukykyisen teollisuuden. Sen täytyy tarjota uusia työpaikkoja nyt ja tulevina vuosikymmeninä. Ja tästäpä syystä me olemmekin luoneet vankan teollisuuden pohjan tälle komission kaudelle. Sellaiset alat kuten insinööritoiminta, ilmailu, kemikaali- ja lääketeollisuus sekä autoteollisuus, siellä me olemme edelläkävijöitä, mutta on olemassa myöskin aloja, joilla tarvitsisimme uudelleen teollistumista. Meillä on olemassa yrityksiä, jotka ovat jatkuvasti etulinjassa innovaation teollisuuden ja tutkimuksen alalla ja kolme neljännestä yrityksestä ovat investoineet innovointiin, mutta suuria haasteita on edessä. Meillä on 400 miljoonan euron investointivaje ja kriisi on iskenyt aika lailla tuotantosektoriin. Sen tuottavuus on pienentynyt 9,2 prosentilla tammikuusta 2008 tammikuun 2014 ja vuosina 2000-2014 työllisyys laski näillä teollisuuden alalla tai teollisuudessa juuri kaikissa jäsenvaltioissa koko unionissa keskimäärin 16 prosenttia, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Portugalissa yli 30 prosentilla ja elpyminen on ollut hitaampaa meillä kuin muualla, euro, muualla maailmassa. Ja tuotanto on ollut 9 prosenttia alhaisemmalla tasolla tänä viime vuonna kuin vuonna 2008 huippuaikoina. Ja tietyillä aloilla olemme jääneet kilpailijoista jälkeen, me emme investoi paljon uusiin teknologioihin. EU-yritysten investointiosuus teollisuuteen ja tutkimukseen ja teollisuuteen on vain 40 prosenttia siitä, mitä yhdysvaltalaiset investoivat siihen. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että lähes puolet eurooppalaisista yrityksistä, tuotantoalan yrityksistä eivät ole käyttäneet uusia tuotantoteknologioita viime vuosina, eivätkä aio tehdä näin tulevina vuosinakaan. Ja tämä on haaste, mihin meidän on tartuttava. Ja vaikka me olemmekin tietyllä aloilla olleet edelläkävijöitä, niin kilpailu on vain koventunut koko ajan. Euroopan unioni on nyt vasta neljännellä sijalla Etelä-Korean, Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen. Kemian alaa silmällä pitäen Eurooppa on menettämässä etulyöntiasemaansa, koska yhdysvaltalaiset ovat tarttumassa liuskekaasutarjoamiin mahdollisuuksiin. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan luvuista ja numeroista, vaan kyse on joustamattomuudestakin. Hiljattain kävin työmatkalla ja sain hämmentävää tietoa ihan hiljattain. Eräs hyvin suuri monikansallinen yritys, sen edustaja kertoi minulle, että sillä oli hanke vireillä, johon se olisi voinut palkata 500 erittäin koulu- korkeasti koulutettua insinööriä ja tutkijaa ainakin kahdeksi kolmeksi vuodeksi. Tällä yrityksellä on toimia suurissa Euroopan unionin perustajan valtioissa ja se olisi löytänyt näitä henkilöitä päteviä henkilöitä jäsenvaltioista ja se olisi voinut toimia myöskin omissa toimintapaikoissaan, mutta se ei ottanut tätä riskiä ja päättikin toimia Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Syynä oli se, että jos kahden kolmen vuoden kysyntähuipun jälkeen näitä henkilöitä ei voitukaan enää, voitaisikaan enää pitää palkkalistoilla, niin silloin yritys ei olisi voinut enää pysyä ajan hermolla. Eli tämä tarkoittaa sitä, että 500 työpaikkaa menetettiin, mutta kuka tästä hyötyy? Ei kukaan. Eli meidän täytyy viisaasti tehdä päätöksiä, eli pohtia, mitä käytännön merkityksiä tekemillämme päätöksillä on. Jotkut ovat sitä mieltä, että ratkaisu olisi se, että me vain sulojemme ovemme muulta kilpailulta tai asetamme kilpailijoillemme uusia vaatimuksia. Ymmärrän toki tämän lähestymistavan tai ajattelutavan, mutta mielestäni se ei ole oikea lähestymistapa koska se vähentää valinnanvaraa ja lisää myöskin kustannuksia ja hintaa kuluttajien ja yritysten näkökulmasta katsottuna. Meidän täytyy toimia eturintamassa. Meidän täytyy tarjota yrityksille mahdollisuudet toimia, sopeutua ja kasvaa, joten me tarvitsemme avoimen, integroituneen lähestymistavan. Eli meidän täytyy ensinnäkin antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet integroitua yhtenäismarkkinoille ja maailmanlaajuiseen arvoketjuun globaalit arvoketjut ja verkostot ovat se, mitä tällä hetkellä tarvitaan yritysmaailmassa. Harva tuote tuotetaan yhden yrityksen toimista. Ei voida sanoa, että yksi yritys yhdessä tehtaassa, yhdessä kaupungissa tutkisi, suunnittelisi ja tuottaisi tuotteen alusta loppuun asti. Eri tuotteen osat tuotetaan ja valmistetaan eri kilpailevien yritysten toimesta ympäri maailman. Ja menestyksekkäimmät yritykset toimivat saumattomassa arvoketjussa. Ja oikeastaan rajanveto tuotannon ja palvelujen välillä on hämärtynyt. Kyse on yhdestä kokonaisuudesta. Ja tämä on johtanut melkoisen suuriin muutoksiin. Ensinnäkin digitalisointi antaa yritykselle mahdollisuuden huomioida asiakkaiden toivomukset, mittakaava etuaan säilyttäen ja yritykset voivat vielä helpommin niputtaa tuotteet ja palvelut toisiinsa ja tämä vaikuttaa yleisesti ottaen koko toimintaympäristöön. Eli tuotteet ovat yksi kokonaisuus, on olemassa itse tuote ja siihen liittyvät tuot, palvelut kuuluvat siihen. Eli tämä, tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on autoteollisuus. Siellä tarjotaan räätälöityjä tuotteita, jopa unikaatteja. Eli yritykset tarjoavat ei ainoastaan autoja, vaan myöskin autoihin liittyviä palveluita. Eli kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että yritys möisi auton, vaan se myy liikkuvuuspalvelun, ja tähän syyntaan maailmassa ollaan menossa. Yritykset voisivat myöskin ammentaa lisäarvoa koko arvoketjun aikana, joten meidän ei tarvitse auttaa vain ainoastaan Euroopan unionin yrityksiä osallistumaan tähän arvoketjun hyödyntämiseen, vaan meidän täytyy varmistaa, että me toimimme myöskin eturintamassa juuri niillä halutuimmilla alueilla. Mutta koska tuotteet ja palvelut ovat näin läheisesti toisiinsa liittyneinä, niin rajoitukset palveluihin vaikuttavat myöskin itse tuotteiden kysyntään, joten meidän täytyy jollakin tavalla puuttua niihin esteisiin, jotka liittyvät sekä palveluihin että yrity- tuotteisiin. Toinen osa uutta teollista lähestymistapaamme on EUn teollisuuden uudistamisen edistäminen. Meidän täytyy rohkaista yrityksiämme sopeutumaan joko digitalisoidun kautta tai energiatehokkaiden teknologioiden kautta tai ottamalla käyttöön uusia huippuedistyksellisiä teknologioita. Äh, jälleen kerran meillä on paljon eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat menestyksekkäitä. Annan teille vain yhden esimerkin digitalisoinnista. Viime viikolla tapasin yrityksen, joka on massadatan ja tietoturvallisuuden alalla toimiva yritys. Se on erittäin tärkeä ja kiireellinen kysymys Mm myöskin eh, teollisuuden mielestä. Tämä yritys tarjoaa teknisiä ratkaisuja teollisen tiedon suojelemiseksi epätarkoituksenmukaiselta jakamiselta tai eh, kolmansien osapuolten pääsyltä siihen. Tämä on ainoa eurooppalainen yritys, joka kilpailee samalla tasolla neljän amerikkalaisen kilpailijan kanssa maailmanlaajuisesti. Me tarvitsemme enemmän tällaisia yrityksiä, mutta se mitä tämä yritys tarvitsee on selkeitä sääntöjä massadatan käytöstä ja avoimen pääsyn edistämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan työvoimaa, jolla on oikeat pätevyydet. Kaikki yritykset mainitsevat tämän, kun ne minulle puhuvat. Jos tällä hetkellä viidesosa yliopistosta valmistuneista työskentelee alhaisen ja keskipätevyystason työpaikoissa, niin kyllä se tarkoittaa, että meidän opetusjärjestelmässämme on jotain vikaa. Meidän täytyy nyt saada työvoimamme valmiiksi digitaalista aikakautta varten. Meillä on puutetta tieto- ja viestintäteknologian ammattilaisista. Meillä oli 1,5 miljoonaa avointa työpaikkaa tänä vuonna tällä alalla ja tämä luku kasvaa. Meidän täytyy lisätä kaikkien energialähteidemme tehokkuutta. Energiatehokkuus on energiaunionin pääperiaate, jota kovasti tuen. Energiatehokkuus tarkoittaa myös vähemmän päästöjä. Meidän täytyy vähentää päästöjä kustannustehokkaalla tavalla läheisessä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, koska ennakoitavuus on asia, jota Euroopan teollisuus tarvitsee. Sen täytyy tietää, mitä 50-20 vuoden kuluttua Euroopassa tapahtuu. Minä uskon, että ei ole ristiriitaa kilpailukykyisen teollisuuden ja sellaisen teollisuuden kanssa, joka vastaa ilmaston ja ympäristön haasteisiin. Meidän täytyy johtaa tätä keskustelua läheisessä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Ja lopulta me tarvitsemme myöskin energian huoltovarmuutta, on tärkeää muistuttaa, että energiasekoituksen ylläpitäminen ei ole tärkeää pelkästään meidän teollisuudellemme, vaan erityisesti eh, turvallisuutemme kannalta. Jos Eurooppa haluaa olla eh, merkittävä toimija maailmanlaajuisesti, meidän teollisuutemme on innovoitava ja kehitettävä kehittyneempiä teknologioita. Otanpa esimerkin kahdesta alasta, jossa Eurooppa on huipulla teknologisesti ja teollisesti. Avaruus ja puolustus, vain muutama virke tästä, koska minulla oli mahdollisuus keskustella puolustusteollisuudesta viime viikolla. Avaruudesta Eurooppa kehittää kahden pääohjelmansa Kopernuksen ja Galileon kautta kilpailukykyä ja hyvin innovatiivista teollisuutta. Ja puolustus teollisuudesta sitten, me näemme, että tutkimusmenot ovat vähentyneet dramaattisesti myös puolustusteollisuudessa. Me tarvitsemme vahvaa eurooppalaista puolustusteollisuutta, joka investoi tutkimuksiin, pysyy eh, innovaatiossa eturintamassa ja hyödyntää integroitujen sisämarkkinoiden eh, kaikki mahdollisuudet. Meidän tämä kolmas osa lähestymistapaamme on se, että varmistamme liiketoiminnalle ystävällisen ympäristön, koska älykäs teknologia tarvitsee nyt älykästä teollista ympäristöä. Muutama kuukausi sitten kuulimme esimerkiksi erään lääkinnällisiä laitteita valmistavan yrityksen toimitusjohtaja. Yhtenäismarkkinat olivat mahdollistaneet sen, että tämä yritys saattoi laajentua rajat ylittävästi, mutta rahoituksen saamiseksi tämän yrityksen piti sitten mennä Yhdysvaltoihin. Tässä on tietenkin myös kyse sääntelypurkamisesta ja paremmasta sääntelystä. Meidän täytyy todella tarkastella asiaa syvällisesti ala alalta miten me voimme sitten saada aikaan tämän. Ensinnäkin meidän täytyy jatkuvasti katsoa, missä on kasvun mahdollisuuksia. Siksipä sen sijaan, että meillä yksi erillinen strategia, olemme nostaneet teollisuuden kilpailukyvyn komission politiikan ytemään. Tämä valtavirtaistaminen tarkoittaa, että kaikki komission aloitteet tukevat meidän toimintaamme. Siinä on tällainen teollinen lähestymistapa kaikissa strategioissa, jotka tänä vuonna hyväksyttiin. Oli kyse sitten energiaunionista, pääomamarkkinaunionista, digitaalista sisämarkkinoista, ja tietenkin meidän oma eh, sisämarkkinastrategia. Me tarvitsemme sisämarkkinastrategiat, jotka edistävät investointeja, eh, edistävät innovointia, auttavat pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä. Ja strategia, joka ei kuitenkaan unohda kuluttajia, koska ilman kuluttajia mitään markkinoita ei ole. Toiseksi meillä täytyy olla yhteinen näkemys asioista. Meidän täytyy jatkuvasti katsoa, miten voimme käyttää määrärahojaamme mahdollisimman tehokkaasti. Meidän täytyy optimoida niiden käyttö. Meidän täytyy varmistaa, että meidän lainsäädäntömme toimii ähm, paremman äh, täytäntöönpanon kautta, mutta meidän täytyy mennä myös pidemmälle. Meidän täytyy yhdistää kaikki nämä elementit mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja siksi me uudelleen järjestelimme pääosastoni purkaaksemme nämä siilot. Tässä on kyse ajattelutavan muutoksesta. Sen sijaan, että me olisi yksittäisiä toimintaohjelmia esimerkiksi terästeollisuudelle tai lääketeollisuudelle, meillä on yksi integroitu ohjelma. Tietenkin katsomme jokaisen alan erityispiirteitä. Ja kolmanneksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä, yhteistyötä komission ja yritysten välillä minä olen jatkuvasti korvat höröllä tässä, kun olen tässä tehtävässäni niin ollut kahdeksan kuukautta, olen nyt kuullut teollisuutta, yrityksiä, myöskin kuluttajia. Haluan tietää heidän näkemyksensä. Me tarvitsemme myös kumppanuutta yritysten ja kansallisten viranomaisten ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, koska niillä on myös suuri vastuu teollisuudestamme. Ja lopuksi tarvitsemme myös kumppanuutta EUn toimielinten välillä, siksi olenkin täällä tänään. Meidän yhteinen roolimme on se, että luomme edellytykset yrityksille hyödyntää se potentiaali, joka meillä on meidän täytyy käyttää mahdollisimman hyvin yhtenäismarkkinan välineitämme, joiden avulla voimme luoda lisää työpaikkoja Euroopassa. Voimme tehdä sen samalla suojellen kuluttajiemme ja pysyen avoimena maailmalle. Mutta tärkeintä on se, että meidän täytyy kuulla teollisuutta, meidän täytyy ylläpitää teollisuutta. Meillä täytyy olla vahva, kilpailukykyinen eurooppalainen teollisuus Euroopassa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, eh, Commissioner. Kiitos paljon Euroopan komission jäsen tästä alustuspuheenvuorosta, joka toimi hyvänä pohjana keskustelullemme liittyen teolliseen teollisuusstrategian laatimisen ja sen täytäntöönpanoon. Ja nyt avaan valiokunnan jäsenille puheenvuoron. Poliittisten ryhmien edustajat aloittavat EPP-ryhmän nimissä puhuu Nibler. Vielen Dank, Herr Ich Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että tänään voimme täällä keskustella yhdessä. Ensinnäkin toteaisin, että on hyvä, että teollisuuspolitiikka on teille näin tärkeässä asemassa ja että selkein sanakääntein totesitte, että kumppanuusperiaatetta vaalien haluatte tehdä yhteistyötä yritysten ja politiikan kanssa huomioiden kansalaisten ja kuluttajien intressit. Työpaikkoja täytyy luoda ja kilpailukykyä on vaalittava Euroopassa – ja katsoa, mitkä tekijät rajoittavat yritysten toimintaa, miten voimme kehittää myöskin sisämarkkinoiden toimintakykyä, koska siitä on hyötyä yrityksillemme myöskin unionin rajojen ulkopuolella globaalissa kilpailussa, joten olenkin erittäin iloinen kuullessani teiltä konkreettisia ehdotuksia, mihin suuntaan olette menossa. Joitakin esimerkkejä on jo kuultukin. Parlamentissakin aiheeseen liittyvä työ on alkanut. Refit, parempi lainsäädäntötyö, sitä käsitellään. Digitaaliset sisämarkkinat, sitä ollaan jo käsittelemässä ja pohdimme juuri sitä, että miten alan esteet voidaan poistaa. Sitten teollisuus 4.0-versio. En tiedä, mistä tässä pitäisi lähteä liikkeelle ja mikä olisi tämä poliittinen toiminta kehys, jota kaivattaisiin, jotta toimintakykyiset PK-yritykset voivat vielä paremmin toimia digitaalisella alalla. Ehkä voisitte kertoa tästä enemmän. Olisiko kyse normituksesta? Voidaanko sitä kautta yrityksiä tukea? Vai onko kyse siitä, että lainsäädäntötyön kautta yritysten elämää helpotetaan? Mutta oli miten oli. Mielestäni on hyvä, että sisämarkkinastrategian tiimoilta pohditaan myöskin sitä, että miten yrityksemme tässä yhä verkottuneemmassa maailmassa voi toimia menestyksekäämmin. Ja sitten vielä asia, joka liittyy teidän salkkuunne, jota ette kylläkään tänään ottaneet esille, eli ilmailu- ja avaruuskysymykset ja satelliitit – aika ponnekkaasti tätä asiaa käsittelette. Meillä on pari lippulaivahanketta, Kopernikus ja Galileo. Monien vuosien ajan näitäkin hankkeita on täällä kehitetty. Alkuun tämä oli melko hankala. YPP tai PPP-järjestelmästä lähdettiin liikkeelle ja nyt tämä on muuttunut ja ilmeisesti nämä kahdet molemmat hankkeet ovat kehittyneet oivalla tavalla eteenpäin. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että miten Kopernikuksen ja Galileon osalta aiotaan edetä onko tarkoituksena se, että teidän kaudellanne vielä luodaan uusia avaruusohjelmia, aiotaanko Kopernikusta ja Galileo kehittää eteenpäin. Ja minä aikanaan laadin kertomuks, mietinnön avaruusteollisuuspolitiikasta ja siellä siinä tuli esille ESAn jäsenvaltioiden ja teollisuuden rooli kun tätä alaa lähdetään kehittelemään. Ja kysyisinkin teiltä, että mitä te olette mieltä asiasta, miten voitaisiin varmistaa, että sidosryhmien roolit on selkeämmin jaettu. Ja mitä tulee avaruusinfrastruktuuriin liittyen, ihan niin kuin lopuksi herra puheenjohtaja, miten aiotte varmistaa sen, että uusia rahoitusmalleja kehiteltäisiin? Eli ettei kävisi niin kuin Kopernikuksen ja Galileon osalta, viimeisessä komission järjestämässä avaruuskonferenssissa mielenkiinnolla kuuntelin, mitä Yhdysvalloissa ja Kiinassa on suunnitteilla, miten satelliittistruktuuria aiotaan hyödyntää. Eli onko komissiolla jotain suunnitelmia eurooppalaisen hankkeen käynnistämiseksi? Jos kyllä, niin miten se aiotaan rahoittaa? Tämän verran omalta osaltani ja oikein paljon kiitoksia läsnäolostanne. Nibler. Kiitos, Nibler. Poliittisten ryhmien edustajat saavat puhua neljä minuuttia. Se tarkoittaa neljä minuuttia. Seuraavaksi esittäjäryhmän puolestaan Martel. Sinä annat nyt kollegalle mahdollisuuden puhua neljä minuuttia. Merci, monsieur le président. J'essaierai de... Kiitos. Pyrin puhumaan 4 minuuttia 30 sekuntia. Minä kuulin kyllä nämä havainnot, joita komission jäsen tekijä olen monesta yhtä mieltä. Olisi ollut mukavaa, että hän olisi puhunut siitä, kuinka nämä investoinnit saadaan palamaan, ne investoinnit, joita puuttuu. Euroopan talous on hiljattain kasvamassa, mutta investoinnit eivät vielä seuraa. Tämä on herkkä tilanne. Minä haluaisin tietää, ollaanko samalla linjalla sen suhteen, että määritellään, mitkä ovat asianomaiset markkinat. Kilpailukyky on tärkeä asia, tämä nousi esille monta kertaa puheenvuorossanne. Meillä on maailmanlaajuisessa kilpailussa 80-luvulta olevia työkaluja, välineitä. Me emme ole samalla sivulla kilpailijoiden kanssa. Eurooppalainen Suuryritys kuten Arvos ei voisi syntyä tätä nykyään ja tämä on puute ja tämä nousee monen suuren eurooppalaisen yrityksen toimesta esille. On tärkeää, että ollaan samalla reilulla linjalla kansainvälisesti kilpailukyvyn suhteen, mutta on tärkeää, että sisäinen kilpailu on myös reilua. Sisäisestikin eroja on olemassa. Tämän jälkeen puhutte joustavuuden puutteesta Euroopassa. Tämä saa nyt reagoimaan ja tämä jättää minut hieman hämmentyneeksi silmä se katsoa, mitkä ovat meidän sosiaaliset mallimme. Vaikkapa Euroopassa työntekijöiden oikeudet liittyvät työsopimuksiin, mikäli halutaan, että työntekijät rauhoittuvat ja he työskentelisivät yrityksessä, jossa on 20 työntekijää, niin pitäisi saada aikaiseksi järjestelmä, joka takaa työntekijöiden edut ja oikeudet. Uusi asia on se, että pääoma ei halua tehdä riskejä, ei minkäännäköisiä riskejä. Riski annetaan julkiseksi taakaksi työntekijä kantaa riskin. Ja Junckerilla on ongelma, kuinka rahoitella markkinoita, kuinka rahoitella investointeja. Tässä on nyt takuu asetettu investoinneille, mikäli tässä investointi epäonnistui, niin me kannamme vastuut mielestäni. Kaikki tämä pitäisi katsoa läpi. Yritys, mikä on yritys? Puhuitte paljon yrityksistä ja yritys on pääoma, mutta se koostuu myös miehistä ja naisista. Ja minä olisin halunnutkin, että tässä vaiheessa te tuotte esille, mitä te olette mieltä työmarkkinaa osapuolten välisestä neuvottelusta siinä, kun luodaan yritys. Tämä on myös rikkaus. Ja yritykset, jotka pärjäävät kansainvälisessä kilpailutilanteessa, niin ovat se he, jotka investoivat. He investoivat välineisiin, he investoivat myös henkilöstöresursseihin, ja myöskään tätä ei tulisi unohtaa. Turvaa enemmän yrityksille. Kyllä, näin tulee toimia, mutta ei pidä myöskään unohtaa turvallisuutta, joka liittyy sosiaalimalleihin, työsopimuksiin. Tämä voi myös edesauttaa monia eri tekijöitä. Minä haluaisin nostaa muutaman sanan esille liittyen siihen, että ei innostella riittävästi tutkimukseen kehitykseen ja mitkä ovat ne näkymät, mitkä ovat ne polut, joita haluatte seurata, jotta voidaan taata se, että suuret eurooppalaiset yritykset investoisivat ja kehittäisivät yhtä paljon kuin aiemmin. Haluaisin muistuttaa, että me olemme maailmanlaajuisesti jääneet junasta tässä asiassa ja kiinalaiset investoivat merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen eurooppalaiset yritykset investoivat eh, rutkasti alle 2 prosenttia omasta tuloksestaan. Kiitos puh- kom- komission Kiitos kollega. Tämä tarkoittaa sitä, että naiset saavat puhua niillä puoli minuuttia ja herrasmiehet sitten neljä minuuttia. Tämä oli sinun ehdotus. Kollega Fox, ESR-ryhmän puolesta. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Bienkovska, tervetuloa kokoukseemme ja kiitos, että tulitte. Aluksi haluaisin kiittää teidän valtuuston, että se on auttanut pientä yritystä omalla vaalipiirissäni niin harvoinpa komissaari saa kehuja brittikonservatiivilta, mutta näin nyt vain käy joillakin ongelmia tullikoodeksin kanssa. Minä tapasin herra Kolejan, joka on täällä kaksi kertaa ja sen seurauksena ongelma on ratkennut. Olette siis auttanut yhtä pientä yritystä ja kiitän teitä siitä. Sitten teidän esitykseenne. Äh, käytitte hyvin paljon aikaa siihen, että puhuitte siitä, miten pk-yrityksiä voidaan auttaa. Tämä on tervetullutta. Mutta se, mitä minä huomasin, oli, että siinä oli paljon lämpimiä sanoja, mutta hyvin vähän konkreettisia ehdotuksia. Ja se, mitä minä ehdottaisin teille, olisi, että teollisuus, suuri teollisuus ja pienteollisuus ei tarvitse suuria suunnitelmia Euroopalta. Se, mitä se tarvitsee, on, että se voi työllistää ihmisiä, äh, luoda työpaikkoja ja hyvinvointia meille kaikille. Ja ongelma on ennemminkin se, että meillä on liikaa Eurooppaa, ei liian vähän Eurooppaa. Ja teidän osastonne ja komissio kokonaisuudessaan voisi meitä kaikkia auttaa äh, kumoamalla lainsäädäntöä eikä tekemällä aina uusia monimutkaisia aloitteita. Haluaisin esittää teille kysymyksen, jonka esitin teille kuulemissa tilaisuudessa. Ne muistan, että 12 kuukautta sitten kysyin teiltä, mm, minkä äh, lain mieluiten kumoaisitte, ja Te ette keksinyt mitään. No hyvä komission jäsen, nyt olette ollut melkein 12 kuukautta komission jäsen, melkein 12 kuukautta, niin toivoisin, että nyt kun olette sen aikaa ollut tehtävässänne, olette keksinyt ainakin yhden säädöksen, josta voitaisiin luopua. Voisitteko kertoa minulle, mikä se on? Seuraava puhuja on Debakker Backer, nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mekin haluamme esittää muutaman kysymyksen. Alkuun kiitokset komissaarille tästä lähettämästänne kirjelmästänne. Teidän pääosastonne kirjoittaa parhaat valkoiset, vihreät ja muut kirjat, mutta täytäntöönpano on kaiken A ja O, kuten aina tapaan sanoa, ja tähän haluankin puuttua. Tiedätte, että monien aloitteiden tiimoilta tarvitsette ainakin jonkinlaista tukea parlamentilta, tai anteeksi siis jäsenvaltiolta. Ja kysyisinkin, että miten te voitte varmistaa, että nämä hankkeet menevät läpi ja että yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa sujuu kitkattomammin, jotta lainsäädäntö saadaan aikaiseksi. Kuten Fox totesi, ehkä me tarvitsemme vähemmän Eurooppaa myöskin jäsenvaltioissa nämä lainsäädäntöhankkeet hyväksytetään. Meidän täytyy pohtia, miten voimme todellakin synnyttää todellista eurooppalaista lisäarvoa ja miten saamme jäsenvaltiot vakuuttuneiksi niistä hankkeista, jotka tuottavat todellakin lisäarvoa. Joten miten aiot varmistaa, että jäsenvaltiot ovat mukana hankkeissanne ja mitä tulee sitten teollisuuspolitiikkaan, niin siihen liittyy saumattomasti energiapolitiikkaa. Tiedän, että se ei ole varsinaisesti teidän salkkuuden kuuluva asia, mutta se vaikuttaa huomattavassa määrin siihen, voiko kansainvälisellä kentällä Eurooppa menestyä. Meillä on energiaunionin ehdotuspöydällä. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Mitä sitä puuttuu teollisuusnäkökulmasta katsottuna? Ja komissio valmistelee paraikaa aikaa ehdotusta ETS-järjestelmän uudistamiseksi. Siitä tullaan valiokunnassammekin keskustelemaan aika lailla kiivaasti. Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? Sitä ei mainita kirjelmässä laisinkaan. Eli mitä meidän tulisi tehdä paremmin nykyiseen järjestelmään verrattuna, jotta saamme hoidettua asiat siten kuntoon, että me huomioimme kilpailukyvyn että viherryttämisajatuksen. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin monet yritykset, jotka vuosien ajan ovat investoineet huipputeknologiaan ja jotka eivät voi enää tällä hetkellä parantaa tällä saralla toimintansa, niin joutuvat kuitenkin ostamaan uusia päästöosuuksia, jotta he voisivat olla nykyisen järjestelmän vaatimusten mukaisia. Eikö olisi järkevää, että nämä yritykset saisivat uudessa ETS-järjestelmässä jonkinlaista hyvitystä, jotta heidän ei tarvitse ostaa näitä uusia oikeuksia ja voisivat näin olla sitten kansainvälisellä näyttämöllä kilpailukykyisempiä? Ja sitten viimeinen kysymyksen, se liittyy voimassa olevaan lainsäädäntöön. Taloudet muuttuvat tuotepohjaisesta ratkaisumallista palvelupohjaisen järjestelmään ja se vaikuttaa myöskin teollisuuteen. Ja tämä näkyy kiertotaloudessa, ja muilla aloilla, mutta ongelmana on se, että meillä on sekä kansallista että eurooppalaista lainsäädäntöä. Ehkäpä teidän tehtävänä on puhtia sitä, että miten voisimme näistä haitoista päästä eroon. Tämä muutos on tapahtumassa ja kyllä nyt täytyy varmistaa, että nämä yritykset ovat olleet yleensä startup-yrityksiä, pieniä sellaisia, että ne voivat toimia, kasvaa ja että uusia palveluita voidaan tarjota kansalaisille. Ja en puhu tätä pidempään, vaikka aikaa olisi vielä reilut puoli minuuttia. Kiitoksia. Pyydän vain konkreettisia vastauksia. Joo. Kiitos paljon kysymyksistä ja kommenteista. Kollega Bytikofer on seuraava puhuja vihreiden ryhmän puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen esityksestänne. Teidän esityksessänne on paljon sellaista, josta olen samaa mieltä, ja varmaankin kaikki meistä ovat samaa mieltä. Esimerkiksi ajatus siitä, että meidän ei pitäisi levätä laakereillamme ja huomioitte sen, että kilpailu on kovaa, mitä tulee innovaatioon ja muihin elementteihin, kun on kyse teollisesta kehittämisestä ja liiketoiminnasta. Me olemme samaa mieltä siitä, tai minä olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi edistää sellaista strategiaa, joka sulkee ovet, vaan meidän pitäisi koventaa peliämme, mm, lisätä innovaatioarvoketjuihin, edistää innovaatiota. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy murtaa näitä siiloja. Tämä ei ole mikään uusi toimintatapa, koska edellinen komissio, Barroson toinen komissio, teollisessa politiikassa, teollispolitiikan tiedonannossaan 2011 jo vei eteenpäin tätä strategiaa. Se oli ihan oikein, toivottavasti jatkatte sitä. Mutta se, mikä tästä nyt puuttuu, on toimia ja yksityiskohtia. Tästä puuttuu myös ajatus. En nähnyt ajatusta siitä, miten voisimme puuttua siihen tärkeään poliittiseen ongelmaan, että samalla kun tarvitsemme eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, meillä ei ole siihen toimivaltuuksia, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja miten voimme mobilisoida jäsenvaltiot esimerkiksi liittyen moderneihin edistykselliseen teknologioihin, jossa monilla jäsenvaltioilla ei ole mitään pelissä. Miten voimme saada ne kiinnostuneet siitä, että luotaisiin yhteiset puitteet Euroopan muuttamiseksi paremmaksi? Minä pahoin pelkään, aivan kuten herra Fox sanoi, lämpimät sanat eivät tule pk-yrityksiä tai ketään muutakaan auttamaan muutamia asioita, joista olen eri mieltä kanssanne, hyvä komission jäsen. Te useasti puhuitte teollisuuden kilpailukyvystä. Ette maininneet laisinkaan sitä sanaa, josta tämä valiokunta päätti viime vuonna ja koko parlamentti päätti viime vuonna. Me sanoimme, että haluamme edistää politiikkaa, joka yhdistää kilpailukyvyn ja kestävyyden. Ja myöskin puheenvuoro sanoitte, että kilpailun ja ilmaston välillä ei ole ristiriitaa, mutta tämä on totta vain, jos kummatkin otetaan huomioon. Ristiriitaa teollisuuspolitiikan ja sosiaalikysymysten välillä ei ole, mutta ainoastaan jos otetaan kummatkin huomioon. Ja jos nyt tässä kuuntelin teitä, niin ette maininnut ympäristöjärjestöjä tai ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja eh, niiden pitäisi olla mukana tässä. Jos katson tätä innovoinnin näkökulmasta, eh, tiukka innovointi on eh, yksi suuremmista välineistä, joilla teollisuuttamme saadaan eteenpäin. Ja sitä eivät tee pelkästään insinöörit, vaan myöskin työntekijät, joten on hyvä syy sille, että kuullaan näitä ihmisiä eikä ainoastaan kuunnella joitakuita. Ja minäkin äh, olin konferenssissa Esimon kanssa äh, lisäaineiden tuottamisesta ja he sanovat, että Euroopan toimielinten täytyy luoda standardeja niiden liiketoiminnan edistämiseksi. Kun minä kuulen pk-yrityksiä, niin ajattelin, että ei meidän täytyy poistaa kaikkia palveluiden esteitä, koska jotkut näistä esteistä ovat hyödyksi pk-yrityksille. Meidän täytyisi olla tarkempi, mitä tulee toimiin en näe tässä nyt mitään uutta filosofiaa, en ole kuullut mistään uudesta lähestymistavasta, jos ette tarkoita sitä, että kestävyyden pois ottaminen olisi teidän uusi toimintalinjanne. Toivottavasti se ei sitä ole. Ähm. Kiitos paljon kollega. Seuraavaksi puhuu Sidikiotis Guoreman puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Omasta puolestamme toivotamme Pienkouskan tervetulleeksi valiokuntamme vieraaksi. Kolme monia asioita meidän näkökulmasta, mikäli kriisin syitä ei nähdä, ja sitä, että teollis- teollisuuden kuoleminen on johtanut kriisiin ja säästötoimet, joita vielä läpi jäsenvaltiossa, niin nämä aiheuttivat kriisin. Tämä on politiikkaa, joka on johtanut taantumaan. Se on toiminut kasva vastaan. Tämä politiikka, joka on tuhonnut teollisuussektorin ennen kaikkea etelässä. Me asumme Etelä-Euroopassa vahvaa teollisuuden taantumaa, investointeja on vähennetty ja perustavanlaatuisia työntekijöiden oikeuksia vastaan on rikottu. Tuhannet pk-yritykset ovat laittavan laput luukulle. Miljoonat ihmiset ovat työttömiä. Meidän on vietävä eteenpäin integroittua teollisuusstrategiaa, mistä ei jätä ketään pois. Sen tavoitteena on oltava se, että lisätään työllisyyttä, ennen kaikkea nuorten työllisyyttä. On tärkeää luoda laadukkaita työpaikkoja, jotka ovat turvallisia ja ihmisarvoisia, ja tämän ohella on saatava aikaiseksi kestävä kasvu. Meidän näkökulmasta tämä etenemissuunnitelma eurooppalaiselle teollisuudelle on arvokas, mikäli puututaan niihin ongelmiin, jotka johtivat taantumaan. Liberaalit politiikat johtivat kriisiin. Tässä on perustettava useisiin eri väyliin tämä uusi strategia. On lisättävä julkisia investointeja. Valtioiden, jäsenvaltioiden tulisi saada EUlta tukea, jotta ne voivat tehdä julkisia investointeja. Toiseksi Euroopan unionin tulisi arvioida uudelleen valtion tukijärjestelmät, valtion tuet vievät teollisuuden huonompaan tilanteeseen kuin muut teollisuuden muualla maailmassa. ECR ja ALDE-ryhmä nostavat esille tietyn asian. Kyse oli siitä, haluammeko me vai vähemmän Eurooppaa, vaan kyse on siitä, minkälaisen Euroopan me haluamme. Me haluamme Euroopan, joka on sosiaalisempi, joka on enemmän kasvonpäin kallistunut, joka varmistaa ja turvaa ihmisten oikeudet ja joka turvaa ihmisarvon. Ja tässä vaiheessa vielä, koska minä en oikein ymmärtänyt, minkä esimerkin te annoitte teollisuudesta, jossa on 500 työpaikkaa korkeasti koulutetuille insinööreille. Mikä oli tämä esimerkin ajatus. Haluammeko me tukea tätä ajatusmallia? Tämä tuo mukana lisäongelmia. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaan uusia pysyviä työpaikkoja polkemalla työntekijöiden oikeuksia. Se on nimenomaan se, mitä me emme halua, koska tutkimus ja teollisuus perustuu silloin väärään perustaan, sillä tulisi olemaan puujalat, sillä ei olisi vankkaa perustaa siten, että olisi ö, hyvät ö, työsuhteet, jotka perustuvat työehtosopimuksiin, jotka puoltavat ihmisarvoja. Nyt nähdään, että eri toimenpiteitä viedään läpi kriisin, kriisissä olevissa maissa. Tässä pyritään helpottamaan teollisuuden toimintaa, mutta komissio ei ole riittävästi tukenut teollisuutta, varsinkaan niissä maissa, joissa on kriisi. Komission jäsen Puhuitte innovaatiosta ja tutkimuksesta samaan aikaan. Se, mitä näemme, on se, että vähennetään tutkimukselle, teknologialle ja innovaatiolle varattuja varoja budjetissa. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin nostaa esille, on kysymys, mihin toimiin ryhdytään, että pk-yritykset ja erittäin pienet yritykset voivat vastata epäreilun kilpailuun, koska siinä vaiheessa, kun TTIP-sopimus saadaan aikaiseksi. Tämä sopimus tulee vähentämään sääntelyä ja nämä yritykset, varsinkin PK-yhtiöt, tulevat kohtaan merkittäviä ongelmia Euroopassa. Kiitos kollega. Seuraava puhuja on Vorelli FDD-ryhmän puolesta. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission jäsen, minä hyvin huolestuneena luin tämän liitteen. Tämän liitteen kolmas osa, jossa otsikko on liiketoimintaystävällinen ympäristö. Siinä puhutaan erilaisesti toimenpiteistä, jotka ovat enemmän tai vähemmän monimutkaisia, jotta pk-yritykset voisivat saada paremmin lainaa. Hyvä juttu. Mutta ennen kuin näihin varsin monimutkaisiin asioihin ryhdytään, miksi ei puhuta olemassa olevan eurooppalaisen välineen täytäntöönpanosta, nimittäin maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanosta. Jos tuo olisi tehokas väline, niin se toisi ilmaa erityisesti pk-yrityksille ja samoin vähennettäisiin tarvetta käyttää lainoja. Komission täytyy 16. maaliskuuta 2016 mennessä antaa kertomus tuon direktiivin täytäntöönpanosta ja siihen liittyy mahdollisia uusia ehdotuksia. Mitä komissio voi sanoa tästä eh, tämän asian seurannasta ja eh, tulevista ehdotuksista. Se ottaa huomioon, että 2013 lähtien tämä direktiivi eh, vaatii julkishanninnolta 30 päivän maksuaikaa ja monissa maissa, kuten Italiassa, mutta ei pelkästään, niin tämä maksuaika on jopa 160 päivää. Kaikissa tapauksissa, jotka on nostettu esiin, suurimmat viivästykset ovat nimenomaan julkishallinnon maksuviivästyksiä yritysten mukaan 66 prosenttia haastatelluista yrityksistä sitä on sitä mieltä, että tämä direktiivi ei ole tuottanut mitään myönteisiä tuloksia. Tässä on kyse Euroopan unionin uskottavuudesta. Mitä mieltä te olette? Minulla olisi toinenkin kysymys. Eh, mitä tulee yhteiseen eurooppalaiseen patenttiin, niin se ilmeisesti koskee ainoastaan niitä ähm, yrityksiä, jotka haluavat rekisteröidä patenttinsa äh, saman aikaan 28 jäsenvaltiossa. Mutta jos ajatellaan, kuinka paljon tämä rekisteröinti maksaa, niin mitä äh, sitten tehdään pienten yritysten suhteen, jotka haluaisivat ehkä rekisteröidä tällaisen maantieteellisen rajallisen patentin? Kiitoksia. Kiitos paljon. Madame Barbara Kapal, Europe of nations and Kansakuntien vapauksien Eurooppa, olkaa hyvä. Danke, Frau Kommissarin. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Kiitokset tästä alustuksesta. On hienoa, että olette sitoutuneet eurooppalaiseen teollisuuteen ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyyn. Tämä kolmen painopisteen ohjelma, josta kerroitte ja kirjelmässäkin mainittiin, eli integraatio, modernisointi ja yritysystävällinen ympäristö. Se on hyvä visio Euroopalle ja sitä on hyvä tukea onnea ja menestystä täytäntöönpanon puolella. Toivon todellakin, että onnistutte. Sitten toinen asia, jota piditte tärkeänä, eli mainstreaming, valtavirtaistaminen, eli että kilpailukyky eri politiikan aloilla huomioidaan. Kyse on myöskin vaikutusarvioinnista ja asiasta, jota Italiapeikauden aikana vahvisti ajettiin eteenpäin. Tänään eräässä haastat, julkaistussa haastattelussa otettiin esille asioita, jotka tänäänkin mainitsitte. Sanoitte, että digitalisoinnin merkitys on huomattava, erityisesti kun huomioidaan, miten nopeasti tieto- ja viestintäala kehittyy kuusi kertaa nopeammin kuin muut ja sitten massa data, sekin I think it works now. I didn't miracle. say Wonderful. anything. Se oh, no, miracle. It's my... Ihmeiden aika ei ole ohitti. Nyt se taas toimii. Niin Handelsblatin haastattelusta kerroin. Korostettiin digitalisoinnin merkitystä. Sanotte, että ylisääntely on turhaa, kuten tänäänkin olette esitelmässänne sanoneet. Tämä edes auttaa yritysten toimintamahdollisuuksia. Haluatte, että myöskin puolustus alan tutkimukseen panostetaan enemmän, erityisesti kun ajatellaan avaruuspolitiikkaa. Tämä on erittäin tärkeä ala, kuten monet muutkin. Ja sitten tämä 20 prosentin uudelleen teollistamisaste vuoteen 2020 mennessä. Te sanoitte, että tämä prosenttiluku ei ole kaiken A ja O, vaan tärkeintä on se, että tuotanto ja arvon lisä tapahtuu EU-ssa. Tämä on minun mielestäni tärkeä asia ja hyvä tavoitteen asettelu. Mutta kuten faktat osoittavat, niin kuin esimerkinnekin osoittivat, Faktat ovat vähän toisenlaiset. Jäsenvaltioiden syystä tilanne on toisenlainen. 6 miljoonaa paikka, työpaikkaa on menetetty, 16 prosenttia. Suorat ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet, verotus on tiukempaa kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa – Sähkön hinta on Euroopassa kaksinkertainen Yhdysvaltojen hintoihin verrattuna. Tutkimus- ja kehitystyösalan jääty jälkeen neljännellä sijalla tätä nykyään koulutus- ja jatkokoulutuksen saralla ollaan jääty jälkeen. Viittasitte myöskin siihen, että digitaalisella alalla työpaikkojen osalta tilanne on hankala. Me tarvitsemme uudenlaisia koulutusohjelmia kilpailukyvyn varmistamiseksi. Me tarvitsemme paremmin mahdollisuuksia saada rahoitusta toimintaan. Kysyntää kyllä löytyy, mutta rahoja ei haluta jakaa ja tämä on johtanut siihen kriisin myötä, että meillä on tämä 400 miljoonan euron investointivaje, niin kuin itsekin sanoitte. Ja siksipä kysyisinkin, sen lisäksi mitä sanoitte tulevista toimenpiteistä, niin mitä toimenpiteitä aiotte ottaa käyttöön, jotta Euroopan kilpailukyky globaaleilla markkinoilla, erityisesti Japanin, Etelä-Korean Kiinan ja Yhdysvaltojen suuntaan vahvistuisi. Ja kuten täällä on jo kysytty, mitä aiotte tehdä varmistaakseni, että jäsenvaltiot todellakin vetävät köyttä samasta päästä, eli että luodaan hyvät kilpailukyvyn edellyttämät pelisäännöt. Mitä sanotte verotukseen, energiahintoihin ja muihin liittyen, ja sitten esimerkiksi lupamenettely, Itä, Itävallassa kestää 33 kuukautta eikä 9 kuukautta, kuten on määrätty, joten mitä aiotte tehdä, jotta todellakin jäsenvaltiot toimivat toivotulla tavalla? Kiitoksia. Kiitos paljon. Siinä oli pitkä puheenvuoro. Full continuity, madam. I checked it, but it's okay. Kyllä tässä Täysi aika saatiin puhua, eihän tässä mitään väärää. Hyvät kollegat, ehdottaisin, että kollega Bienkowska vastasi kysymyksiin. Kysymyksiä tässä oli kolme neljä per puheenvuoro, joten nyt olisi tärkeää vastata. Tämän jälkeen on toinen kommentti ja puheenvuorokierros. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Kiitos muutamat teistä. No, minä pyritän vastaamaan puhe, puhujalta ja mikäli on jotain erityiskysymyksiä, pyrin niihinkin vastaamaan. Muutama kunnianarvoinen jäsen toi esille, mitä konkreettisia toimia ja mihin konkreettisiin aloihin me pyrimme vaikuttamaan. Me haluamme mahdollisimman vähän lainsäädäntöehdotuksia, minun palvelun, minun yksikköni vetimät pois kaikkein eniten lainsäädäntöehdotuksia pois. Me pyrimme löytämään, mikä, mitkä olisivat parhaita, joiden parissa työskennellä tulevina kuukausina. Me tulemme työskentelemään kaikkeen, joka on rajat ylittävää. Tärkeä Euroopalle nyt on teollisuus ja markkinoiden hajanaisuus on erittäin haitallista teollisuudelle. Rajat ylittävät sähköinen kaupankäynti, foorumit ja erittäin tiukka, vahva täytäntöönpano. Minä toistan nyt sen, minkä minä sanoin. Vahva täytäntöönpano liittyen olemassa olevan lainsäädännön suhteen on tärkeää minulle. Standardit ovat tärkeitä materiaalipalveluiden kohdalla avaruuden suhteen, niin meidän tulee keskittyä kahteen suurimpaan prioriteettihankkeeseen Galileo ja Copernicus. Öö, juuri hiljattain on lähetetty uusi satelliitti taivaalle ja Galileo on täysin toiminnallinen vuoteen 2020 mennessä. Tämä on siviili hanke Galileossa ollaan suuntauduttu siviilipuolen, siviilipuolen, mutta ennen kaikkea se on tärkeä myös turvallisuudelle. Nibler kysyi yhteyksistämme ja yhteistyöstämme Esan kanssa. Ne ovat olleet joskus parempia, joskus huonompia. Minä haluan tehdä hyvää yhteistyötä Esan kanssa sillä me olemme ESAn jäsen siinä, missä muutkin jäsenvaltiot. Mutta me maksamme ESAlle erovaranvarausjärjestölle merkittävästi varoja, joten meidän tulee varmistua, että ESA ymmärtää, että he todellakin täyttävät sen tehtävän, joka heille on annettu. On totta, että investoja ei ole riittävästi, siksi minä vetoankin nyt teihin, sillä tässä ESIR-putkessa on ainoastaan muutama tuhat hanketta, kymmenen hanketta itse asiassa, joista, joita jäsenvaltiot ovat ehdottaneet, jotka liittyvät teollisuuteen. Niin minä haluaisin ennen kaikkea, että tässä olisi putkessa teollisia hankkeita ja ainoastaan infrastruktuuriin liittyviä hankkeita. Yksi hanke jätettiin aluksi, ja nyt hankkeita on jo kymmenen. Tämä on silti erittäin pieni määrä hankkeita verrattuna, verrattuna siihen, kuinka tärkeä eurooppalainen teollisuus on. Jossain määrin tämä on myös teidän rooli täällä Kysyttiin kysymyksiä liittyen yhteyksiin jäsenvaltioihin. Kilpailukykyneuvosto on se foorumi, jossa minä keskustelin jäsenvaltioiden kanssa. Se ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, se on totta, ja minä teen parhaani äh, Luxemburgin kanssa, joka aloittaa puheenjohtajakautensa, ja pyrimme siihen, että kilpailukykyneuvostoissa meillä olisi parempi yhteistyö ja saisimme aikaan parempia tuloksia. Nyt sanoisin muutaman sanasen teollisuushankkeesta, jota ESIR rahoittaa. Tämä on mahdollisuus Euroopan teollisuudelle, vaikkapa energiatehokkuushankkeille. Tämä on jotain, joka juuri tulee mieleen, kun ajattelen teollisia hankkeita. Mutta mm, tämän tyyppisiä ehdotuksia ei jäsenvaltioiden toimesta ole tehty kovinkaan montaa. Muutamia kysymyksiä kysyttiin tästä minun mainitsemastani esimerkistä. Minä haluaisin nyt sanoa siihen, että minä viittasin siihen, miten jotkut yritykset ovat puhuneet minulle joustavuudesta. Minä välitän erittäin paljon sosiaalisista asioista. Ja kollegiossa me tästä väittelemmekin, mutta meidän on tiedettävä, mitä, kuunneltava, mitä teollisuus sanoo meille. He välittävät meille viestin, että Euroopassa ei ole riittävästi joustavuutta, mikä olisi mahdollisuus saada luotua muutamia satoja ö, työpaikkoja korkeasti koulutetulle, niin minä uskon, että on parempi, että saada nämä työpaikat aikaiseksi, saada nämä luotua Eurooppaan. Mutta on tärkeää, että tässä on tietty vakaus ja työturva. On parempi, että nämä työpaikat luodaan Eurooppaan, eikä Kiinan, eikä Yhdysvaltoihin vaikkapa. Mutta meidän on puhuttava myös pätevyyksistä, koulutuksesta. Nämä ovat asioita, joita yritykset ovat tuoneet esille. Osaamisesta on pulaa, koulutustaso ja se osaamisen taso, jota yrityksessä tarvitaan, niin näiden kahden asian välillä on ero tutkimus ja kehitys. Muutama kysymys esitettiin näihin liittyen. Euroopan pankeissa on paljon rahaa, mutta mitä yrityksiin tulee, niin yritykset pitävät tätä perinteisenä rahana. Pankit eivät halua ottaa riskejä, ne eivät halua rahoittaa innovatiivisia yrityksiä. Innovatiivisten yritysten tulee etsiä rahaa Euroopan ulkopuolelta, ja tämä on eräs meidän tavoitteistamme. Me haluamme muuttaa tämän. Meidän on luotava laaja kirjo pääomamarkkinoilla esitettäviä välineitä. Emme me ole yhtään tyhmempiä kuin mitä muualla maailmassa. Miksi me emme voisi luoda perustaa innovatiivisia yrityksiä, jotka voivat siirtyä nollasta 10 miljoonan arvoiseksi. Kahden miljoonan euron jälkeen, kahden miljoonan euron asti voi saada rahoituksen Euroopassa, mutta tämän jälkeen on mentävä ulkomaille. Tämä ei ole hyväksyttävää. Foxin kanssa olen yhtä mieltä. Olen siis Foxin kanssa yhtä mieltä siitä, että yritykset luovat työpaikkoja, eivät hallinto tai muut julkiset sektorit. Olen tässä yhtä mieltä siitä, että vähemmän sääntelyä, vähemmän esteitä, vähemmän hallinnollista taakkaa. Tätä on rakennettu niin paljon, että nyt on todellakin kuunneltava teollisuutta. Ja jälleen kerran viittaan siihen, että minun yksikköni on vetänyt pois suurimman määrän lainsäädäntöehdotuksia viime joulu-tammikuussa – ja minä olen myös yhtä mieltä sitä, että minä pidän suurista asiakirjoista, suurista suunnitelmista. Minä olen ollut ainoastaan kahdeksan kuukautta tehtävissäni, joten minä olen sen ensin lait- asettaa hieman ajatuksia paperille. Arvioikaa minua ja minun tiimiäni sen perusteella, mitä on saavutettu. Mitkä olivat teille ja mitkä on suurteollisuudelle merkittävämpiä aiheita? Heillä on pitkäaikaisia hankkeita. He haluavat vakautta, he haluavat ennustettavuutta. He eivät voi juosta yhden tavoitteen perässä ja sitten kun tämä tavoite on saavutettu, niin me säädämme lai, joka vie tämän tavoitteen yhä kauemmaksi. Lisäksi on sanottava, Muutamat teistä käsittelivät PK-yritysaihetta. PK-yritysten ongelmat johtuvat myös kansallisesta verolainsäädännöstä, kansallisesta lainsäädännöstä, yrityksen perustamiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Yrityksille nämä ovat vaikeita lainsäädäntö, lainsäädäntöön liittyviä asioita. Ne ovat olemassa nimenomaan kansallisella tasolla ei eurooppalaisella tasolla, mutta minä pyrin nyt käymään asiaa läpi sektori, sektorilta. En tiedä, mikä voisi... Minä ensimmäisenä tulen käsittelemään kemian teollisuutta. Tämä on teollisuuden ala, joka on joutunut seikkaperäisen eurooppalaisen lainsäädännön kohteeksi ja tämän asia, jota tulee käsitellä. Pyytikoffer, kuinka jäsenvaltiot saadaan mukaan. No, minä en maininnut sanaa kestävyys, kestävä energia ja teollisuus, niin ne ovat tärkeitä. Me kuuntelemme kaikkia sidosryhmiä, Anteeksi tästä. Meillä oli korkean tason keskusteluryhmä liittyen teollisuuteen, joka kestäviin teollisuuden kilpailukyvyn sidosryhmien kanssa, jolla on jotain sanottavaa liittyen kestävän kasvuun. Ja minä tulen tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta paremmin täytäntöön näitä asioita. Ja kilpailukykyneuvostossa toivottavasti me saamme muutettua kilpailukykyneuvoston toimintaa tapoja. Se ei toimi virhettömästi. Meidän on saatava aikaiseksi enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden ja toimielinten kanssa, mutta nyt kun asia katsoo tuoreen silmin, niin on erittäin vaikea saada aikaiseksi minkäännäköistä yhteisymmärrystä neuvostossa valitettavasti. apupolitiikasta. Minä vastaan asiaan kirjallisessa muodossa. Tähän voin ainoastaan vastata, että energia ja valtionapu ovat sellaisia asioita ja Kanjete ja Vestager ovat äh, kollegoja, joiden kanssa keskustelen tästä tiiviisti. Nämä ovat erittäin ajankohtaisia teollisuuspolitiikkaan liittyviä aiheita. Ja me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä näiden asioiden suhteen. Me tulemme myös esittämään äh, asiakirjaa tai jonkinnäköistä ratkaisua liittyen valtionapuun teollisuuden näkökulmasta. Olen sitä mieltä, että tämä näkökulma on erittäin tärkeä ottaa huomioon. Ja mikäli, me halua, mikäli haluaisimme tuoda esiin jonkinnäköisen onnistumisen kahdeksan kuukautiselta toimikaudelta, niin me kiinnitämme huomiota kaikkien eri aloihin Euroopan unionissa. Me olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että saamme teollisuuden näkökulman eri komission strategioihin ja me pyrimme kiinnittämään huomiota teollisuuden näkökulmaan ja pitämään sitä mielessä. Näistä taloudellisista välineistä yhteinen eurooppalainen patentti. Tästä on puhuttu patenttiviraston työvaliokunnassa, ja jolle jäsenvaltiolla oli hieman paradoksaalinen näkemys tähän. Se, että on toistuvat vuosittaiset maksut, jotta nämä patentit saadaan turvattua Euroopassa – minä olin yhteydessä asiasta vastaaviin ministereihin eilen yllättäen. Ministerit halusivat äh, vapaita markkinoita, mutta halusivat äh, toistuvia korkeita maksuja. Minä en tiedä, mikä ratkaisu tähän on vielä tänään, mutta mikä tähän oli syy? Syy tähän oli se, että nämä uudistuvat äh, Mm, toistuvat maksut ovat sellaisia, että eurooppalaiset ja kansalliset patenttivirastot jakavat nämä maksut. En tiedä, mikä ratkaisu tähän on vielä tässä vaiheessa, mutta voisin kirjallisesti vastata tähän. Olisi hyvä, että olisi alhaisia toistuvia maksuja ja pk-yritykset saisivat alennuksia, kuten olen aiemmin sanonut. Uh, oh, thank you very much, Madam Commission. Kiitos paljon, komission jäsen. Sitten seuraavat puhujat on kirjattu puhujalistalle, ja minä haluaisin nyt ehdottaa, että kukaan ei puhu yli kahta minuuttia. Puhelistalla on vielä kymmenen nimeä, ja haluaisimme olla valmiita kello 17 mennessä ja mikäli haluamme olla valmiita siihen mennessä, niin on rajoitettava puheenvuoroja. Ensimmäisenä puhuu Komi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myöskin äh, komission jäsentä, joka on täällä paikalla, koska meille nämä tapaamiset ovat hyödyllisiä. Minä keskityn erääseen tiettyyn kysymykseen, joka liittyy tähän alkuperämerkintään, jossa te olette hyvin aktiivisia, erityisesti tämän äh, asetusahdotuksen äh, seitsemän artiklaa. Minä olen myös markkinavalvonnassa esittelijänä ja haluaisin kuulla teiltä kaksi asiaa. Ensinnäkin, onko mahdollista ottaa tähän, koska nämä kaksi alaa, jotka ovat äh, koruteollisuus ja äh, huonekaluteollisuus, äh, sanoivat, että he ovat jo valmiita olla mukana tässä alkuperämerkinnä, made in merkintä kysymyksessä. Niin sitten toiseksi tämä perustelu, jonka, jonka takia neuvosto vielä vastustaa tätä alkuperämerkintää vaikutusten er-, arvioinnin takia vaikutusten arvioinnista huolimatta. Vaikutusten arvioinnissa kuluttajat ja yritykset puolustavat tätä alkuperämerkintää, siksi en voi ymmärtää, miksi tätä suositusta ei noudateta. Äh, minä nyt säästin tässä minuutin. Kiitoksia. Okay, sorry. So I was just listening because it's so close. Anteeksi, minä Olin aivan hämiläinen, kun oli niin lyhyt puheenvuoro. Seuraava puheen. No, dziękuję bardzo. Pani komisarz, reindustrializacja... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Wielu dziesiątków, wręcz tysięcy małych, średnich innowacji. Kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Aiotte tukea eurooppalaisia yrityksiä. Mahdollisuuksia on olemassa ulkoistamisen kautta voidaan prosessia tietenkin muuttaa ja myöskin tuottaa innovatiivisia tuotteita, mutta markkinoille tultaessa nämä yritykset ovat suurten monikansallisten yritysten kilpailijoita. Ne ovat olleet vastuussa vastakkaisesta toiminnasta. Nämä suuret yritykset ovat rahoituksellisesti vahvoja he voivat vaalia patenttejaan ja teollisuusmallejaan. Heillä on olemassa omat laboratoriot ja kysyisinkin nyt teiltä, miten aiotte tukea näitä PK-yrityksiä vaikka ne olisivatkin kykeneviä toimijoita, miten voimme varmistaa, että nämä pienet yritykset saavat tarvitsemansa rahaa käyttöönsä. En voi täysin hyväksyä sitä, mitä sanoitte, että kaikki tapahtuisi yhdessä verkostossa, sillä mehän tiedämme, että on olemassa yksinkertaista tuotantoteollisuutta, ja se kaipaa esimerkiksi vain yhden ainoan tuotantolaitoksen paikallisen kysynnän tyydyttämiseksi. Kaikkeahan ei tarvitse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 ja minä palaan vielä tähän kysymykseen innovaatioista. Edessäni ovat viimeisimmät tutkimustulokset innovaatiosta. Tässä on hyvin paljon vastauksia. Innovaation kustannukset ovat 60 prosenttisesti este, sanotaan. Ja tästä seuraa se, että 70 prosentista yrityksissä nämä kustannukset ovat este uusien teknologisten prosessien käyttöönotolle. Ja toiseksi eh, omien varojen puute 46 prosenttia, kysynnän epävarmuus 32 prosenttia ja ulkoisten rahoituslähteiden puute 32 prosenttia. Joten minulla on kysymys eh, on, tiedetään, että olemassa olevat välineet, kuten COSME, PK-yritysväline, eh, Hori, horisontti 2020. Nämä koskevat erityisesti PK-yrityksiä. Aikooko komissio täydentää näitä välineitä, ottaa käyttöön uusia? Ja Aikooko komissio ehkäpä kääntyä jäsenvaltioiden puoleen, jotta rakenneuudistusprosesseja helpotettaisiin ja jotta yrityksille annettaisiin mahdollisuus, toinen mahdollisuus, jotta poistuisi tämä pelko epäonnistumisesta? Kiitoksia. Speaker, I would like to ask... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Wagner. Herr Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiitokset komissaari Biankoskalle tästä selostuksesta ja kertoa ja koordinoida teollisuutta silmällä pitäen komission töitä. Se on hyvä pohja työskentelyllemme. Kun katsoo tätä teidän kirjelmäänne, niin se on samanlainen rakenteeltaan kuin vuoden 2014 teollisuustiedonanto. Kuten alkuun sanoitte, niin tämä on vasta ikään kuin luonnos voidaanko joskus saada jonkinlaista väliraporttia tai toteutusraporttia tai vuoden 2016 teollisuuspolitiikkaa koskeva tiedonanto, on sellainen tulossa. Ja sitten tämä teollisuus 4.0-hanke, tähänkin on jo täällä viitattu. Mielestäni PK-yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että pysytään digitalisoinninkin suhteen ajan hermolla. Komission jäsen Oettinger eilen illalla toisti sen, että vuosikymmenen loppuun mennessä digitaalinen vallankumous on päättynyt ja siihen mennessä tiedämme, missä kuljetaan, joten kysyisinkin teiltä, olisikohan mahdollista, että kuluvan vuoden aikana voitaisiin saada kokonaiskonsepti teollisuus 4.0 liittyen, eli ettei puhuttaisi vain ainoastaan massa datasta, vaan katsottaisiin tätä kokonaisuutta ja näytettäisiin pk-yritykselle, mitä pitäisi tehdä. No, aika on kulunut loppuun, joten kiitokset. Eikö hetkinen, onhan minulla nyt vielä vähän aikaa. Sitten täällä ei puhuta 20 prosentin uudelleenteollistumisasteeseen, siihenkin on jo viitattu. Ja Handelsblatt haastattelussa sanoitte, että luvut eivät ole niin tärkeitä, mutta ne ovat hyvä mittari. Onko tämä 20 prosenttia vielä teidän papereissanne vai oletteko luopuneet tästä kynnyksestä ja oletteko ehkä asettaneet uusia tavoitteita? Kiitoksia. Fantastic. Kiitos. Tämä kurinalaisuus on ihaltavaa. Hyvät kollegat, selväksi Eriksson. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Om det går bra. Eh, jag tycker att... Eh, Uskon, että jos haluaa olla uskottava eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa, niin sitten on oltava konkreettinen ja katsottava pitkälle. Ongelma tänä päivänä on se, että meidän eurooppalaisissa kansantalouksissamme toimitaan aivan liian lyhytnäköisesti. Tämä koskee toisaalta investointeja, toisaalta pankkien ja teollisuuden toimintaa. Tämä on kaikki hyvin lyhytnäköistä toimintaa. Minä vähän pelkään, että kun tässä katson, että täällä Euroopan parlamentissa kehittyy uusia toimia ja näin ehkä on myös komissiossa, niin nämäkin toimet ovat hyvin lyhyelle aikavälille suunnattuja. Jos suunnitellaan pitkälle aikavälille tutkimusmäärärahoja, niin ei voida lähteä siitä, että ne heti tuottavat. Myös sijoitukset ovat pitkän aikavälin sijoituksia, mutta tällaiselle ei tunnu olevan sijaa komission investointiohjelmassa. Monet asiat ovat hyvin lyhyelle aikavälille suunniteltuja pitkää aikajaksoa ei pitäisi pitää minä poikkeuksena. Komission jäsen Bienkowska, tässähän on myös vaarana, että komissio toimii liian lyhytnäköisesti eikä hyödynnä näitä pitkän aikavälin mahdollisuuksia Euroopan kilpailukyvyn edistämiseen. Ernst. Kiitos paljon. Seuraavaksi Ernst. Kiitoksia minunkin osaltani. Minulla on kolme kysymystä teillä. Ensimmäinen on, te puhuitte hyvin paljon teollisuuden kehittämisestä, kaikki oikein hienoa, mutta meillä on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Meillä on joitakin maita, kuten Espanja, Kreikka, myöskin Irlanti, Portugali, jossa teollisuuden kehittäminen koulutuksessa on puutteita ja työpaikoissa on puutteita. Ja meillä on siis valtaisia e- eroja verrattuna siis Saksaan ja Ranskaan. Mitä aiotte tehdä kriisimaiden puolesta? teollisuuden kehittämisen edistämiseksi näissä maissa? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen asia on se, että sanoitte, että haluatte liiketoiminnalle ystävällisen ympäristön luoda. Pidän sitä hyvänä. Olisitteko valmis kolleganne Spidlan kanssa, joka vastaa työllisyydestä ja sosiaalikysymyksissä, yhteisessä kuulemisessa äh, pohtimaan sitä, miten teollisuuden kehittäminen yrityksestä voitaisiin tehdä työntekijöille ystävällinen, ähm, koska on erittäin tärkeää huomioida työntekijät, perusoikeudet, työsuojelu ja niin poispäin. Ja kolmas asia on se, että luin tänään, äh, että haluatte tukea ähm, äh, puolustustutkimusta, olette määrärahoja antaa puolustustutkimukselle, uudenlaista sotilastekniikkaa halutaan tutkia ja 100 miljoonaa euroa haluaisitte ähm, erityisille menoille rahoituspuitteissa määritellä. Millaisista äh, puolustusmenoista on kyse? Kenen kanssa olette tästä keskustelleet? Mitä mieltä jäsenvaltiot ovat tästä ja mitä konkreettisia hankkeita tässä on? Kiitoksia. Kiitos paljon, kollega Salonaita. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää, hyvä komission jäsen. Toivottavasti tervehdytte eh, pian. Eh, olen iloinen siitä, että olette kuitenkin täällä. Ähm, haluaisin liittyä siihen, mitä äh, kollega Komi juuri vähän aikaa sitten sanoi, nimittäin tämä alkuperämaan merkintä, e- e- eli seitsemän artikla tässä asetuksessa. Te tiedätte, kuinka tärkeää meidän mielestämme se, että alkuperämerkintö tuotteisiin laitettaisiin, koska se olisi tapa suojella kuluttajia ja kansalaisia. Kuitenkin valitettavasti 28. Mm, maaliskuuta neuvosto jälleen kerran hylkäsi kompromissiehdotuksen ja tiedän, että komissio sanoi, että se olisi halukas tehdä, tapa, järjestää tapaamisia niissä valtioissa, jotka eivät kannata tätä alkuperämaa pääomamerkintä, jotta voitaisiin voittaa ongelmat ja saada aikaan kompromissi. Tämän kompromissin pitäisi koskea joitakin erittäin tärkeitä aloja, joissa on kyse kuluttajien suojelemisesta ja myöskin tuotantoteollisuuden suojelemisesta, esimerkiksi kenkäteollisuus, keramiikka, vaateteollisuus, koruteollisuus ja huonekaluteollisuus haluaisin kuulla tästä vähän enemmän, mitä aiotte tehdä tämän asian suhteen. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Tosnovski, seuraavaksi. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěl také s kolegy poděkovat. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne alkupuheenvuorossanne ja vastauksissanne esititte asian hyvin laveasti. Haluaisin kysyä vähän samaa asiaa kuin kollega Niebler, eli Galileo- ja Kopernus-hankkeisiin liittyen toteaisin, että kyseiset järjestelmät ovat nyt siirtymässä käyttövalmiusvaiheeseen ja Siihen liittyen kysyisin seuraavaa. Kyse on EU-hankkeista. Monet asiat riippuvat jäsenvaltioiden toimista, mutta Galileo ja Kopernikus, niistähän EU vastaa. Ja kysymykseni liittyy seuraavaan. Mitä aiotte tehdä jatkossa? EUhan on jatkuvassa kilpailussa muiden maailman alueiden ja maiden kanssa satelliittiteknologian alalla on puhuttu muun muassa siviilikäyttö aspektista, mutta tässä täytyy huomioida myöskin muut ulottuvuudet. Ehkäpä meidän pitäisi uudemman kerran keskustella siitä, miten näitä järjestelmiä on, tar- miten näitä järjestelmiä on tarkoitus käyttää. Tämä ei ole mielenkiintoista ainoastaan kaupan näkökulmasta katsottuna, vaan myös laajemmin. Aikaisemminhan ongelmia ei liittynyt isiksin tai Venäjän liittyen, mutta nyt kun nämäkin ongelmat ovat tapetilla, niin nekin täytyy huomioida. Kiitoksia. Helmer. Kiitos. Kaksi viimeistä puhujaa. Roger Helmer. Kiitos puheenjohtaja. Luulin, että sihteeristä oli huomannut puheenvuoropyyntöni aikaisemmin. Arvonkomission jäsen viittasitte kemianteollisuuteen menestysalueena Euroopalle. Miten voisitte kommentoida Jim Radcliffein kommenttia? Hän on kemianteollisuuden eräs vanhimmista työntekijöistä. Nykyisillä hinnoitteluilla ja verotuksella kemianteollisuutta ei ole Euroopassa jäljellä näkymän vuoden kuluttua minä olin lounaalla tänään, jonka terästeollisuus järjesti. Järä suurin huolenaihe oli energian hinta ja ylisääntely. Minä olin hieman häkeltynyt, sillä tänä aamuna luin teidän kirjeen arvon komission jäsen, vastasin siihen, ja minun vastaukseni ydin oli se, että te ette kiinnitä riittävää huomiota kahteen tärkeimpään aiheeseen, jotka pidättävät teollisuutta taustailalla ja estävät kilpailukyvyn se, että ei kiinnitetä huomiota energian hintaan ylivarjellaan kestävyyttä ja lisäksi on liikaa ylisääntelyä. Olen tyytyväinen, että tässä kommenteissa ne on nyt ryhdytty puuttumaan tähän ylisääntelyyn, mutta en näe, että tätä kunnianhimoisuutta ja energiainnokkuutta on vielä viety sille tasolle, jolla sen tulisi olla arvon komission jäsen, energiapolitiikkaamme avulla me pakotamme energiaa vieviä teollisuuden aloja ulkomaille, bensan jalostus, teräs, sementti, lasiteollisuus, nämä ovat kaikki teollisuuden aloja, jotka lähtevät muun lainsäädännön piirin, jossa on alhaisemmat ympäristöstandardit, joten me emme ainoastaan loukkaa eurooppalaista teollisuutta vastaan, vaan me myös lisäämme maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä. Tämähän varmaan teidänkin sanoilla sanoen on hulluutta. Kiitos kollega. Urban Crespo on viimeinen puhuja. Eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias, señora comisaria, por su presencia aquí. Paljon kiitoksia, arvoisa Komission jäsen, kiitokset vierailustanne. Te tiedätte, että solidaarinen talous, sosiaalitalous, on ala, joka työllistää satoja tuhansia ihmisiä, yhdyskuntia on satoja tuhansia ja tämä ala on ollut työllisyyden näkökulmasta katsottuna hyvin vastustuskykyinen ja tarjonnut laadukasta työtä, mutta säästöpolitiikka on aiheuttanut suuria ongelmia ja taustalla ovat olleet muun muassa sosialistit. Me tarvitsemme demokratiaa talouteen, eli ihmiset itse päättävät, miten tuotanto toteutetaan, ilman että aina täytyy katsoa, mitä markkinoilla tapahtuu. Arvoisa komission jäsen, mitä kosmen sisällä ja ulkopuolella on tehty, jotta eurooppalainen verkostoajattelu solidaarisen sosiaalisen talouden osalta saadaan toteutettua? Toisaalta taas omassa maassani 90 prosenttia yrityksistä ovat PK-yrityksiä ja 75 prosenttia kaikista työntekijöistä työskentelee PK-yrityksissä. Mutta ne saavat vain 35 prosenttia kaikista hankintoihin liittyvistä toimista. Tarkoituksena on varsinkin TTIPin osalta avata myöskin nämäkin hankkeet PK-yrityksille, mutta sehän tarkoittaa sitä, että suuret jylläävät ja se oikeastaan on ristiriidassa vapaan kilpailun kanssa. Kyse on lausekkeista, joita voidaan tulkita kauppaesteiksi. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä teidän mielestänne tapahtuisi, jos TTIP hyväksytään? Eli mitä PK-yritykset voivat odottaa? Ja toisaalta taas, että missä määrin TTIP tulee vaikuttamaan laadukkaaseen eurooppalaiseen työhön. Onko teillä jotain faktatietoa vai onko pelkästään kyse olettamuksista? Madam, Kiitos kollega, puhutte hieman liian pitkään, mutta onko nyt näin? Aron komission jäsen, tämä oli viimeinen puheenvuoro. Tämä keskustelu on varsin mielenkiintoinen, mikäli haluaisitte vastata näihin viimeisiin kommentteihin. Mark. Kiitos puheenjohtaja. Minä en nyt kenties vastaa kaikkiin kysymyksiin sellaisella tavalla, johon haluatte vastauksen, niin minä annan teille kirjallisessa muodossa vastauksia. Kaksi kysymystä. Meidin alkuperämerkintään. Artiklan 7 liittyen komissiolta on kysyttykin, että missä menneen neuvostossa ei ole tämän asian suhteen päästy yhteisymmärrykseen valitettavasti. Minä toistan nyt sen, mitä sanoin neuvostossa. Euroopan unioni työskentelee kompromissien suhteen ja minä en hyväksy sitä, että puolet Euroopasta on täysin estämässä sen, että markkinavalvontapaketti ja tuoteturvallisuus estetään, joten yhdestä artiklasta Tämä on tärkeää mulle Euroopalle, joten tämä ei ole järkevää mulle Euroopalle. Me teemme parhaamme. Me emme ole vielä päässeet valitettavasti tämän asian suhteen lopulliseen tulokseen. Tämän tutkimuksen lopputulos oli se, nämä kaksi sektoria, tämä Made in keskitetään jalkineisiin ja keramiikkaan, ja minä en nyt voi tehdä muuta kuin toistaa, mitä jo sanoin. On harmillista, että näin pienen asiaan ei löydetä ratkaisua, kun toisaalta on erittäin suuri markkinavalvontaan ja tuoteturvallisuuteen liittyvä paketti kyseessä. PK-yritysten uudelleen teollistamiseen en voisi olla enempää yhtä mieltä. Minä olen sitä mieltä, että PK-yritykset ovat ratkaisu. Huovatska ja tämä liittyy teidän kysymyksiin, nyt seuraava rahoituksen lähteitä on pk ja innovoinnille. Tämä on asia, jota meidän on työstettävä eteenpäin. On tärkeää, että on, meillä on yhtä laaja työkalupakki rahoituksen suhteen eri välineitä kuin Yhdysvalloissa. Nyt on keskusteltava jäsenvaltioiden kanssa siitä, kuinka voidaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttää käytettävissä olevia eurooppalaisten ohjelmien rahoitusmuotoja, mutta on puhuttava myös kansallisista rahoitusvälineistä. Sisämarkkina-alueella me keskustelemme pk-yritysten kanssa siitä, pk-yritykset todella odottavat sisämarkkina-aluetta siten, ettei tätä Euroopan unionin tasoista pirstallista kokonaisuutta enää olisi. 28 erillistä oikeusjärjestelmää ja eri sääntökokonaisuutta kilpailla voi ainoastaan ulkopuolisten kilpailijoiden kanssa, mikäli nämä ovat vahvoja Euroopan unionin sisällä. Se, että on vahva yhdessä jäsenvaltiossa, se ei riitä. On oltava vahvempi sisäisesti Euroopan unionin tasolla ja tämän jälkeen voi kilpailla globaalien kilpakumppaneiden kanssa. Industry for All-hanke. Me teemme paljon yhteistyötä komission jäsen Oettingerin kanssa tämän asian parissa. On muutamia asioita, joihin meidän tulee keskittyä. Infrastruktuuri, massadata ja omistajuus, sähköinen kauppa, geoblokkaus muun muassa. Mutta on tuotava esille, että joissain jäsenvaltioissa on hankkeita Industrie Future Ranskassa, Industrie äh, Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa on olemassa tällaisia hankkeita, mutta se mitä nyt tarvitsemme on yleiseurooppalainen konsepti, hanke, eli että yksittäisellä jäsenvaltiolla on nämä omat konseptinsa, meillä on yhteinen digitaali sisämarkkina ja siksi meidän on työstettävä yhteinen hanke sitä varten. Puolustus korkean tason ryhmän kokoontunut kerran ja tämä kokoontuu kesän jälkeen seuraavaksi, mutta tärkeämpää on se, että Sherpa-ryhmä todellakin työskentelee hartiavoimin. Me haluamme ensi vuoden maaliskuun lopun mennessä identifioida tämän korkean työryhmän kertomuksen avulla, niin haluamme tuoda esille kaksi, kolme teknologiaa, jota voitaisiin rahoittaa eurooppalaisella rahalla lyhyen kolme vuotiskauden ajan ennen kuin tämä monivuotinen rahoituskehys, rahoituskausi loppuu. Ja yhteiseen puolustuspolitiikkaan liittyen, niin ennen niin tätä varten laaditaan oma budjetti tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Yritykset, tieteentekijät ja poliitikot voivat tämän asian suhteen löydä hyntyt yhteen ja on, tämä erittäin hyvä sekoitus on hyvä löytää kaksi kolme rahoitettavaa teknologiaa, jota rahoitetaan julkisen varoin. Eriksson puhui siitä, että tässä työskennellään pitkän aikavälin näkymin. Se, mitä tähän voisin vastata, on se, että me tarvitsemme pitkän aikavälin näkymiä, mutta nyt Euroopassa tarvitaan lyhyen aikavälin ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kansalaisille nähtävissä, jotka ovat nähtävissä myös teollisuudelle ja meille kaikille – siten, että nämä tulokset ovat nopeammin nähtävissä kuin 10, 15 tai 20 vuoden kuluttua. Ja minä teen parhaani, että saamme aikaiseksi näitä lyhyen aikavälin tuloksia joka vuosi, toivottavasti. Ensi vuonna, tämä nyt on tässä Nouskille vastaus, ensi vuonna Galileo-toimintasuunnitelma markkinoiden suhteen. Tuon julki, kuinka yritykset voivat hyötyä sovelluksista ja palveluista, joita Galileo tarjoaa. Ja lopuksi tästä ylisääntelystä ja energiasta. Minä en todellakaan sivuta tätä asiaa. Minä todellakin vastustan ylisääntelyä. Minä teen kaikkeni, jotta voimme vetää mahdollisimman monta lainsäädäntöehdotusta pois, ja että asetuksia voidaan yksinkertaistaa niin paljon kuin mahdollista. Energian liittyen ei voi sanoa kuin seuraavaa. Me emme voi olla globaalisti ainoa alue, joka ampuu itseään jalkaan korkeilla ympäristötavoitteilla. Mikäli kaikki toimivat samalla tavalla, niin se on hyvä. Mutta mikäli Eurooppa on ainoa maailman kolkka, joka toimii näin, niin se tarkoittaa sitä, että tämä on vaaraksi meidän teollisuudelle. Kiitos paljon. Madam. Uh, thank you for your... Kiitos puheenjohtaja, kiitos vastauksista, kiitos esittelystä. Toivottavasti voimme tavata kuluvan vuoden aikana vielä muutaman kerran, ei ennen lomia ehkä kuitenkaan, jotta voimme käsitellä näitä aiheita, jotka ovat meille kaikille tärkeitä. On tärkeää, että meillä on strategia tätä kriisiä varten. Jäsenille sanoisin, että 15. ja 16. heinäkuuta aamu- ja iltapäivä neljä kertaa me kokoonnumme 15. ja 16. heinäkuuta. Kiitos komission jäsen, kaikkia hyvää kaikille.